So, good afternoon, colleagues. The next... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Seuraavaksi esityslistallamme on komission kyselytunti. Haluan toivottaa tervetulleeksi komission ja ensimmäisen kysymyksen esittääkin Papastankos. Ja se koskee humanitaarisen avun antamista Pohjois-Afrikan maille. Saatte puheenvuoron komissaari. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies komissio hyväksyi 3 miljoonan euron hätäapupäätöksen humanitaariselle avulle, joka liittyy Libyan kriisiin 25. helmikuuta tänä vuonna. nämä varat otettiin käyttöön välittömästi. Itse asiassa tämä oli ensimmäinen huomattava, huomattava rahoituserä, joka meni perille. Tätä summaa lisättiin 30 miljoonalla eurolla 30. maaliskuuta ajatellen humanitaarisen tarpeen kasvua ja lisäsumma 6 miljoonaa euroa on jo mobilisoitu kansalaisten suojelu budjettikohdan mukaisesti. EUn humanitaarista apua annetaan Ekon kautta tai jäsenvaltiot voivat olla välittäjinä ja tässä toimintaa koordinoidusti käyttäen väestönsuojelumekanismia ja siinä annetaan apua ihmisiä, jotka pakenevat Libyasta Algeriaan, Egyptiin ja muihin naapurimaihin autetaan kolmansien maiden kansalaisten paluussa alkuperämaahan annetaan humanitaarista suojelua, turvapaikkaan hakijoille, jotka eivät enää voi palata omaan maahansa. Heillä ei ole tavallaan maata, minne palata. Ja sitten libyalaiset, jotka pala- pa- pakenevat Libyasta, pyritään antamaan nopeasti hätäapua Libyan sisällä. Rahoitetaan lääkkeitä, perustetaan tilapäissairaaloita Libyan ja silloin kun tietylle alueelle päästään. Tällä hetkellä koko alue ei ole ma- tai sinne ei ole mahdollista mennä. Toistaiseksi idässä voimme toimia, mutta emme lännessä, missä Gaddafi vielä on vallassa. Komissio ja korkea edustaja Rova Ashton yhdessä hyväksyivät 8.3. tiedonannon kumppanuudesta, demokratiasta ja jaetusta hyvinvoinnista Välimerellä. Tässä on kyseessä strategia, jossa EU tukee suuria muutoksia eteläisissä maissa. Komissio on ottanut käyttöön välineitä, jotka tukisi Italiaa ja muita sellaisia jäsenvaltioita tarvittaessa, jos kyseisiin maihin tulee valtava määrä pakolaisia ja maahanmuuttajia Pohjois-Afrikasta. Tähän liittyy operatiivisia toimia, annetaan taloudellista apua, Frontexin yhteinen toiminta Hermes 12 otettiin käyttöön helmikuussa ja jäsenvaltiosta on saatu myös apua. Me valvomme valppaasti erilaisia skenaarioita. ja Frontexin toiminta ehkä voitaisiin vahvistaa. Komissio on valmis ottamaan käyttöön lisää rahoitusapua rahastoista, kuten ulkorajarahastosta ja Euroopan turvapaikkarahastosta, joka edustaa 25 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Suuri määrä jäsenvaltioista on valmiita antamaan tervetullutta erityishenkilökuntaa ja teknistä apua. Jos tätä verrataan tämänhetkiseen tilanteeseen, tämmöiset sotilasoperaatiot eivät ole vaikuttaneet humanitaarisen apuun, koska se on ollut rajoittunutta kriisin alusta lähtien jatkuvat neuvottelut viranomaisten kanssa Tripolissa ja YK koordinaatioyksikössä eivät vielä ole saaneet aikaan sopimusta humanitaarisesta akselista Libyan länsiosissa. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia kovasti. Papastankos, haluatko käyttää puheenvuoron? Monet kiitokset, rouva puhemies. Haluan komissaaria kiittää myöskin perusteellisesta vastauksesta. Minusta on erityisen tärkeää se, että Euroopan unioni todellakin on maailmanlaajuisesti johtava humanitaarisen avun toimittamisessa. Eli että näytämme humanitaariset kasvomme. Mutta tässä on vielä yksi ongelma ja tämä on kysymys, kuinka tämä humanitaarinen apu todella saavuttaa vastaanottajat. Minusta avoimuus on tässä yhteydessä erittäin tärkeä. Ja olen sitä mieltä, että Euroopan jäsenvaltioille on myöskin tärkeää se, että Euroopan markkinat avaavat rajansa näiden maiden maataloustuotteiden tuonnille, siis Pohjois-Afrikan valtioille – mutta eteläeurooppalaiset eivät välttämättä tästä pidä, koska se aiheuttaa kilpailua. Ja maahanmuuttajien kautta on jo painostusta ja siksi me emme saa aiheuttaa lisäpainostusta maanviljelijöille. Niin, näiden kysymysten tulisi olla 30 sekunnin mittaisia, komissaari. Thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin humanitaarisen avun tehokkuudesta – ihan heti kriisin alettua. Kaikkein dramaattisin humanitaarinen vaikutus voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensinnäkin siirtotyöläisten virta Tunisiasta, Algeriasta, Nigeriasta ja niin edespäin. Täällä komissio ja jäsenvaltiot ovat olleet erittäin tehokkaita olemme mobilisoineet niin meritse kuin ilmateitsekin jäsenvaltioiden voimavaroja niin, että voimme palauttaa ihmisiä koteihinsa. Olemme myös humanitaarisin toimin avittaneet ihmisiä, pakolaisia. Eli noin 20 000 ihmistä, jotka tällä hetkellä pakenevat Libyasta, että heitä voidaan auttaa. Sitten Libyan itäisessä osassa, johon meillä on pääsy, siellä me olemme antaneet lääketieteellistä apua ja olemme myös pyrkineet järjestämään ähm, elintarvikkeita. Siellä ei ole vielä elintarvikekriisiä, äh, kriisiä, mutta kyseessä on maa, joka tuo 90 prosenttia elintarvikkeista, joten meidän täytyy olla valmiita. Me pyrimme myös auttamaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jossa ollaan erittäin hankalassa tilanteessa, koska tällä hetkellä heidän turvallisuutensa on uhanalainen. Siellä on muun muassa ammattisotilaita, palkkasotilaita, eikä heidän tilanteensa ole millään muotoa helppo. Kolmanneksi tiedämme, että Gaddafin kontrolloimilla alueilla humanitaarisia tarpeita on, mutta me emme helposti pääse paikalle. 9 miljoonaa euroa olemme pistäneet sivuun. Jos ja kun olosuhteet mahdollistavat sen, että voimme mobilisoitua, voimme muun muassa auttaa World Food Programmia ja muita humanitaarisia järjestöjä. Sitten markkinoille pääsy, siitä esititte kysymyksen. Tämä on eteläisen välimeren aloitteen ydinasia. Meidän täytyy varmistaa se, että voimme tarjota näille ihmisille paremman tulevaisuuden näkymän, vaurautta ja työpaikkoja. Ja me korostamme kovasti kauppaa, kauppaa Euroopan kanssa, mutta myös kauppaa kauppaa Välimeren maiden kesken. Further... Täällä on vielä lisäkysymys Vasilisilta. Puhemies, komission jäsen, tämänhetkinen tilanne Pohjois-Afrikan maissa on asettanut moninaisia e- haasteita EUlle. Financial Times-sanomalehti on julkistanut artikkeleita, joissa sanotaan, että EU-jäsenvaltiot ovat onnistuneet palauttamaan omia kansalaisiaan tänne, mutta kuitenkin ne, jotka sinne jäivät, eivät saaneet minkäänlaista lää- lääkeapua. Monen suurin osa oli heistä algerialaisia. Ja terveydenhuolto oli kuitenkin erittäin tärkeää. Miten näytte tarttua tähän kysymykseen? Um, no ihan alkuun haluaisin sanoa, että Euroopan kansalaisten evakuointi on ollut menestyksekäs hanke. Olemme onnistuneet koordinoimaan jäsenvaltioiden toimintaa ja meillä on informaatio- ja valvontakeskuksia, jotka koordinoivat tätä asiaa. Ja siksi suurin osa kansalaisistamme on saatu pois Libyasta mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Siihen mennessä, kun massiiviset evakuaatiot saatiin päätökseen, niin noin parisen sata ihmistä oli jäljellä, vaikka he haluaisivat tulla evakuoiduiksi. Ja osa heistäkin on jo evakuoitu venäläisessä, venäläisen koneen avulla. Mitä tulee lääkintäpalveluihin, lääkinnällisiin palveluihin, Toki samanaikaisesti kun me evakuoimme eurooppalaisia kansalaisia, niin eh, ikäviä seuraamuksia eh, seurasi, koska monet näistä eh, evakuoiduista eurooppalaisista olivat niitä henkilöitä, jotka kuuluivat lääkintähenkilökuntaan Libyassa, muun muassa sairaanhoitajia. Ja nyt me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voisimme saada sellaiset humanitaariset järjestöt, jotka ovat erikoistuneita lääkinnällisen avun antamiseen, jotta ne pääsisivät ää, ähm, Libyassa äh, auttamaan ihmisiä. Ja kun ajatellaan, siis kaikkein tärkeintä on se, että äh, Gaddafin hallinto mahdollistaisi sen, että me pääsisimme sinne auttamaan. Valitettavasti näin ei ole vielä tapahtunut it, maan itäisessä osassa. Meillä on tiimi, meillä on asiantuntijoita, jotka olivat juuri arviointiretkellä paikalla ja sanoivat, että jos kohta haavoittuneiden lukumäärä on koko ajan suurempi ja suurempi tarvitsevat lääkinnällistä apua, niin avun määrä, myös henkilöstön määrä on laajasti ottaen riittävä itäisessä osassa, mutta valitettavasti misratassa tai muissa Gaddafin kontrolloimissa paikoissa näin ei ole. Siellä, kuten ehkä tiedättekin, niin tällä hetkellä yritetään meriteitse antaa lääkinnällistä apua, eli tällaisia lää, lääkintälaivoja pyritään lähettämään paikalle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt menemme eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Se on Balchitisin kysymys ja Dama Nakille se on esitetty, joten komissaarit saavat tässä vaihtaa paikkoja. And the question Concerns... Kysymys kuuluu eroihin terveyspalveluiden tarjonnassa eri jäsenvaltioissa, joten komissaari heti kun olette valmis, saatte puhua. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies arvoisat parlamentin jäsenet sopimuksen mukaisesti. Toimivalta kuuluu tässä kysymyksessä jäsenvaltiolle. Euroopan unioni antaa tukea, ryhtyy tukitoimiin, koordinoi tai täydentää jäsenvaltioiden toimintaa suojellakseen ja edistäkseen kansanterveyttä. Kuitenkin komissio uskoo, että kaikki kansalaiset kautta unionin ansaitsevat yhtäläisen mahdollisuuden saada laadukasta hoitoa. Komissio onkin ryhtynyt eri aloitteisiin tässä mielessä ja olen iloinen voidessani vastata tähän kysymyksen, jonka kunnianarvoisa parlamentin on tehnyt. Vuonna 2009 komissio hyväksyi tiedonannon solidaarisuutta terveyden, terveydessä miten vähennämme terveyteen liittyviä epätasapainotekijöitä unionissa. Ja tässä korostetaan, että täytyy vähentää epätasa-arvoa terveydenhuollossa. Viime joulukuussa komission yksiköt aloittivat vielä yhteisen toiminnan 14 jäsenvaltion kanssa, jolla pyritään vähentämään terveyteen liittyviä epätasa-arvotekijöitä terveysohjelman puitteissa. Yhtäläinen mahdollisuus saada laadukasta hoitoa on tärkeässä asemassa avoimessa koordinaatiometodissa koskien terveyttä ja pitkäaikaishoitoa. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot ovat sopineet erityisistä tavoitteista, jotka koskevat terveydenhoitojärjestelmiä. Terveydenhoidon saanti, terveyden laatu ja kestävyys terveyden hoitopolitiikoissa. Tämän lisäksi on uusi direktiivi potilaiden oikeuksista koskien rajat ylittävää terveyden hoitoa. Potilailla on mahdollisuus saada tietoa erilaisista hoidoista, joita on saatavissa ulkomailla, ja he pystyvät näin etsimään, saamaan mahdollisen korvauksen kuluistaan. Edelleen terveyssektori on yksi tärkeimmistä alueista tämänhetkisessä kohesiopolitiikassa. Toimenpiteet, joita rahoitetaan tässä yhteydessä, esimerkiksi sairaalainfrastruktuurin uudistaminen, modernisointi, lääkinnällisten laitteiden hankinta tai henkilökunnan koulutus. Kaikki tämä voi auttaa parante- kansalaisten mahdollisuutta saada terveydenhoitoa erityisesti kaikkein köyhimmillä alueilla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Valsiitis saatte puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Arvon komissaari, olen kiitollinen teidän kattavasta vastauksestanne, mutta minun äänestäjäni usein kysyvät minulta, että kun puhutaan ihmisistä, joilla on monimutkaisia sairauksia, niin kaikkein tärkein asia on hoiva, mutta usein hoiva on kuitenkin lähiomaisten vastuulla. Ne, jotka hoitavat sairaita, eivät voi osallistua työmarkkinoihin. Ettekö te ole sitä mieltä, tekin, että sen lisäksi, että harmonisoidaan palveluita, meidän täytyy ottaa huomioon myös niiden sosiaaliturva, jotka pitävät huolta sairaasta. Niin komissaari, te voitte vastata yhdessä kaikkiin, joten Schwantis ja Suratera saavat vielä esittää kysymykset. Kirja Proedre, kirja Epitrope. Monet kiitokset puhemies, rouva komissaari, kun te puhuitte potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä toiminnassa, niin tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin esittää kysymyksen, että onko sairailla jo nyt oikeus, jos hän haluaisi lähteä toiseen jäsenmaahan hoitoa saamaan, niin onko hänellä oikeus saada korvaus kustannuksista? Tämä liittyy EU-tuomioistuimen päätökseen. Presidente, mi scuso, ma ho sbagliato il momento perché aspetto di fare una, una domanda nel... Olen pahoillani erehdyin, en muistanut, että minun pitikin puhua vasta myöhemmin. Tikau, you... Tikau, saatte puhua todellakin myöhemmin ja saatte sitten esittää kysymyksenne. Thank you, Madam Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Kun ajatellaan kansallisia terveydenhuolto-ongelmia, ohjelmia ja sitä, että terveydenhuoltobudjetteja on leikattu, niin haluankin kysyä, että mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, että jäsenvaltiot eivät vähennä terveydenhuoltobudjettejaan, koska jos ihminen ei saa riittävän ajoissa he, apua, niin kustannukset vain nousevat ja komissaari. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Yleisesti ottaen voin todeta, että meidän täytyy huolehtia kaikista näistä ongelmista, mutta silti pitää mielessä, että tässä on kyseessä jäsenvaltioiden toimivaltuus, joten meidän pitää kunnioittaa tätä asiantilaa ja voin kyllä ymmärtää teidän perustelunne siitä, että eroja todellakin edelleen on. Ymmärrän sen, mutta kuitenkin komissio voi tehdä jotakin. Se voi avustaa jäsenvaltioita, jotta voidaan harmonisoida tilannetta jäsenvaltioiden kesken. Joten meille painopisteenä on helpottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan vähentää näitä epätasa-arvotekijöitä. Edelleen mitä komissio voi tehdä on jatkaa yritysvastuustrategian mukaisesti lääkkeiden kohdalla Eera Hudisin kysymykseen. Sitten kun direktiivi on voimassa, silloin annamme sel- saadaan aikaan selkeät juridiset puitteet, miten korvataan terveydenhoito, joka tapahtuu muualla kuin omassa maassa. Silloin voidaan vähentää epätasa-arvoa, joka liittyy tuomioistuin tapauksiin. Jäsenvalti- kansalaiset saavat siis tietää tarkasti, milloin he saavat korvauksen, milloin taas eivät, jos menevät hoitoon ulkomaille. Tähän asti kuitenkin meidän pitää vain odottaa. Kiitos. Kiitoksia komissaari. Menemme seuraavaan kysymykseen, jonka esittää Marian Harkin. Se on osoitettu komissaari Tajaanille ja se koskee kehitystä vauhdittavaa teknologiaa. Heti kun olette valmis, saatte käyttää puheenvuoron komissaari. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee näihin avainaloihin, niin tilanne on se, että 2009 marraskuussa komissio on hyväksynyt tiedonannon, jossa on luonnosteltu yhteinen strategia tätä sektoria varten. Tässä viittasimme siihen, että on erinomaiset tutkimus- ja kehittämismahdollisuudet joillakin teknologian aloilla, mutta kuitenkaan siitä huolimatta me emme vielä kykene menestymään vastaavasti silloin, kun kyseessä on tutkimustulosten toteuttaminen palveluina ja tuotteina markkinoilla. Siksi minusta on tärkeää lyödä lukkoon strategia, jonka tarkoituksena on se, että avainteknologioita todellakin levitetään myöskin Euro- Euroopan teollisuudessa. Tämä avain ähm, virke otettiin myöskin komission äh, suuntaviivoissa huomioon esimerkiksi teollisuusaloitteen kohdalla. Sen jälkeen, kun komission tiedonanto viime vuoden kesäkuussa hyväksyttiin, perustettiin korkean tason asiantuntijaryhmä käsittelemään avainteknologia-aloja. Ja kolme komissaaria on käynnistänyt tämän työn, Neli Cruz, digitaalisen agendan työt ja, ja, ja Kekan Quinn ja minä olemme vastuussa teollisuudesta ja yrittäjyydestä. Tämä ryhmä on saanut yksivuotisen toimeksiannon ja tarkoituksena on luoda toimenpiteitä niin, että avainteknologia todellakin toteutuu ja toteutetaan Siinä ryhmässä on sitten myöskin mukana 27 jäsenvaltion edustajat tutkimuksen ja kehityksen alalta yrityksistä, ja kehityspankista ja yrityksistä. Ja tämän vuoden helmikuussa tämä ryhmä on esittänyt komissiolle luonnoksen, jossa tärkeimmät haasteet kuvataan liittyen avainteknologia-alojen markkinoihin. Tämä on ensimmäinen asiakirja, tämä on työasiakirja. Sen asiakirjan voitte myöskin Enterprise-pääosaston, yrityspääosaston eh, nettisivuilta lukea. Ja heinäkuussa komissio tulee esittämään eh, lopullisen kertomuksen. Ja siinä on tärkeänä tehtävänä se, että luodaan yhteiset strategiset puitteet, eh, joilla tutkimusta ja kehittämistoimintaa edistetään. Avainteknologiat ovat erittäin tärkeitä meidän kansantalouksillemme, koska ne ovat tai edustavat todellisia välineitä, joiden kautta on mahdollisuus kehittää tulevaisuuden tuotteita ja palveluita. Eli ne ovat todella teollisuutemme perusta, eli tämä on tavallaan kolmas teollinen vallankumous. Ja meidän pitää pystyä Euroopassa myöskin käyttämään näitä avainteknologia-aloja ja sitä kautta pystymme teknologioita paremmin muotoilemaan ja siinä tulemme olemaan pioneereja hiilidioksidiköyhässä taloudessa – jos ähm, näitä avainaloja ei käytetä, niin silloin Euroopan alalla äh, tapahtuu taantumusta ja äh, silloin menetämme myöskin kilpailukykyä äh, sellaisilla aloilla, jotka ovat merkittäviä strategisesti Euroopan unionissa. Eli tässä meillä on myöskin potentiaali, kasvupotentiaalia. Haluaisin mainita joitakin lukuja, jotka ovat hyviä esimerkkejä meidän kokonaismarkkinavolyymimme on 150 tuhanteen ja se merkitsee 46 prosentin kasvua. Eli se merkitsee sitä, että nämä avainteknologia-alat ovat erittäin tärkeitä. Ja kaikkien täytyy tukea kilpailunsa näihin tähän kasvuun. Jos me tällaiset mahdollisuudet menetämme, niin se olisi suuri virhe. Sitä varten komissio myöskin esittää oman roolinsa. Me tarvitsemme tähän myöskin parlamentin tukea ja myöskin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen vielä enemmän. Eh, koska parlamentti on saanut lisätoimivaltuuksia sen kautta. Entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä olen sitä mieltä, että yhteistyö Euroopan parlamentin ja komission välillä tulee johtamaan siihen, että tulemme saavuttamaan myöskin tällä oleellisen tärkeällä mm, sektorilla, joka on niin tärkeä kasvulle ja kilpailukyvylle. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia Harkin. Kiitoksia vastauksesta ja onnittelen komissiota sen tekemästä työstä pyritte varmistamaan sen, että olette kolmannen teollisuusvallankumouksen kärjessä. Tämä korkean tason ryhmä käsitteli useita kysymyksiä, mutta muun muassa siitä, kuinka syvä kuilu vallitsee innovaatioiden ja markkinoiden välillä. Ja Euroopan unionihan on tässä menettämässä teräänsä Ähm, sitten on puhuttu myös äh, sääntelypuitteiden tilkkutäkkimäisyydestä ja siitä, kuinka sitä tulisi vähentää. Mihin toimiin, jos mihinkään komissio on ryhtynyt, voidakseen puuttua näihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you, Kiitoksia ja komissaari. Grazie, onorevole Arkin. Monet kiitokset, Ruva Harkin. Kiitokset siitä, että korostatte komission työtä ja myöskin siitä, että te nyt vaaditte sitä, että toimeenpanovaltaa vielä voimakkaammin käytetään, mutta me odotamme nyt tältä korkean tason työryhmältä vielä poliittisia suosituksia, niin kuin jo sanoin, ja vasta sen jälkeen tulemme komissiosta esittämään täydellisen strategian väliaika raportissa työryhmästä on ehdotettu kolmea pilaria, jotka ovat välttämättömiä innovaatiokuilun ylittämiseksi. Jokainen pilari esittää sellaista, mikä pitää täyttää, jotta Euroopan unionin avainaloja voitaisiin laajentaa teknologinen tutkimus on välttämätön niin, että myöskin patenttien kohdalla jotakin tapahtuu. Se merkitsee sitä, että Euroopan unionin tutkimusohjelma kehittyy mm, tai keskittyy voimakkaammin teknologiseen tutkimukseen ja sitten toiseksi tuotteet, tuotteiden valmistusavainaloilla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että avainteknologioita teknologioita käytetään todellakin tuotteiden valmistamiseen ja Euroopan unionin täytyy olla avoin esittely tuotteille. Ja sitten maailmanlaajuinen kilpailukyky. Euroopan unionin pitää pystyä säilyttämään kilpailukykynsä ja laajentamaan sitä niin, että pystymme maailmanlaajuisesti kilpailemaan hinnoilla, jotka ovat järkevät ja puiteehtoja pitää investoijien kohdalla parantaa niin, että heitä rohkaistaan investoimaan Euroopan unionin. Eli investointeja tointien lisäksi niitä pitää työstää paremmin ja kaikki yhteisön ohjelmat pitää laatia siten, että tärkeitä sektoreita tuetaan. Meidän pitää pyrkiä siihen, että vajeita poistetaan sieltä, missä niitä on tutkimuksen ja sovelluksen välillä. Tämä on asia, joka havaitaan monilla eri sektoreilla Euroopan unionissa. Siksi tämä siirtymä tutkimuksesta ähm, sovellukseen koskettaa koko teollisuussektoria ja siksi minä joka tapauksessa kannatan sitä ja olemme myöskin aina tukeneet sitä, että meillä olisi klusteripolitiikka, joka mahdollistaisi tutkimuksen ja mm, teknologian yhdistämisen yliopistot, teknologia ja innovaatio, että ne yhdistettäisiin niin, että meidän teollisuusjärjestelmämme olisi kilpailukykyisempi. Tämä on tilanne tällä hetkellä, Rouva Harkin. Me tulemme jatkossakin panostamaan siihen, että näitä aloja parannetaan ja kaikki Euroopan parlamentin ehdotukset tutkitaan hyvin tarkkaan. Ja minä tulen kaikki parlamentin suositukset ottamaan mielelläni vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Nyt menemme eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Sen on esittänyt Chris Davis ja se on esitetty komissaari Damanakille. Tällä kertaa kysymys koskee EUn kalatalousalan tulevaisuutta, joten komissari heti kun olette valmiita. file. <laughs> Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kun yksikköni alkoivat valmistelemaan uudistuspakettia yhteiseen kaltauspolitiikkaan, suoritettiin kunnollinen vaikutusarviointi eri mahdollisista uudistus Yksi vaihtoehto oli jatkaa tämänhetkistä YKPtä vuoden 2013 jälkeenkin tämä status quo-tilanne on ollut tavallaan vertailukohteena, kun verrataan vaikutuksia, joita syntyy muista mahdollisista vaihtoehdoista. Tämänhetkinen sen tilanteen skenaario ottaa huomioon pit, uusia pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia, valvonta-asetuksen ja miten valvotaan laitonta raportoimista kalastusta. Tulokset tästä ovat selviä. Jos me emme muuta politiikkaamme, silloin vuoteen 2020 mennessä kalakantojen kestävyys on menetetty yleisesti ottaen. Kun ajatellaan ympäristön kannalta kestävyyttä, vain 6 prosenttia kannoista, jotka on analysoitu, olisivat kestävällä pohjalla vuonna 2020 Tätä pitäisi verrata velvoitteeseemme saavuttaa mahdollisimman suuret kestävät ö, mm, pyynnit vuonna 15. Jos me jatkamme siis tällä, tässä tilanteessa jatkossakin, niin silloin emme pysty täyttämään velvoitettamme saavuttaa kestävää pyyntitasoa viite, vuoteen 15 mennessä. Mitä tulee sitten taloudelliseen suorituskykyyn kalastuslaivastoissamme, status quo-skenaariossa vain jotkut laivastot ovat taloudellisesti kannattavia. Pyyntisektori yleensä ottaen saa voitot lähes nollatasoa tai jopa huonompia. Lopuksi, mitä tulee sosiaaliseen kestävyyteen, kuva on aivan samankaltainen. Työllisyys pyyntisektorilla jatkossakin vähenisi samaa tahtia kuin tilanne on nytkin palkat jatkossakin ovat alhaisia ja tämä taas tekee kalastuks, kalastajan ammatista yhdessä määrin var, varsin vähän kiinnostava vaihtoehto nuorelle sukupolvelle, joten status quo-tilanne ei todellakaan ole meille mikään vaihtoehto komissiossa. Me tarvitsemme uudistusta ja teemme työtä sen puolesta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kovasti. Nyt Davis ja kaksi muuta lisäkysymystä. Kaikki kerralla ja sitten komissaari voi vastata. Davis. President. Kiitoksia puhemies. Komissio on maalannut aika masentavan kuvan. Jos no, toimimme kuten toimimme tällä hetkellä, niin näköalat ovat aika murheelliset. Kalastajien työmahdollisuudet menevät alaspäin. Mutta ehkäpä alaspäin voisi olla parempi kuin vaihtoehto. Tosiasia on se, että meillä ei ole tieteellistä tietoa ähm, edes 50 prosentista me kalastuslaivoistamme kalavarat ovat aika alhaalla, koska ylikalastusta, riistokalastusta on harjoitettu vuosikymmeniä ja tilanne on hyvin haavoittava. Me olemme haavoittuvia. Ja komissaari, te ette voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jos me jatkamme tätä rataa, niin aika monet kalastusyhteisöt romahtavat. Niin, Matteira ja Keli ovat pyytäneet puheenvuoroa. Matteira presidente per avermi dato nuovamente la parola. Kiitoksia siitä, että annatte minulle vielä puheenvuoron. Olen kollegan kanssa samaa mieltä, kun sanotaan, että Välimeren alueella pitää toimia kalastuksen edistämiseksi ja hyväksyn myöskin sen, että suojellaan Välimeren ekosysteemejä. Tällä on myöskin sosiaalisia vaikutuksia tällä kalastuksella ja yhteis- kalastusyhteisölle, koska niiden toimintaa rajataan näillä tiukoilla määräyksillä. Ja kysyn, että komissiolta, että voisitteko löytää tasapainoiset ratkaisut, välittömät ratkaisut niin, että samaan aikaan suojellaan ekojärjestelmiä, mutta samaan aikaan eurooppalaisia kansalaisia, jotka tekevät työtä tällä alalla. Komissio maalaa varsin synkän kuvan. Monet ongelmat, jotka herra Davis otti kysymyksen esille, tähän liittyy tämä kalojen poisheittäminen. Tapasin hiljattain kala, erään kalastajan ja hän sanoi, että hän oli huomannut tai keksinyt sellaisen verkon, joka lopettaa tarpeen heittää pois kaloja. Voisitteko tarkistaa tätä asiaa? Voisiko tämä teknologia tulla käyttöönotetuksi ja näin lopetettaisiin tai ainakin vähennettäisiin turhaa kal- pyydetyn kalasaalin poisheittämistä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Jos me jatkamme status quo-tilannetta, niin aivan meidän täytyy hyväksyä se, että aika monet kalavarat luhistuvat, mutta – näin ei voi jatkua. Meidän on ymmärrettävä, että tilanne on hyvin haavoittuvainen ja täytyy muistaa, että jos teemme äärimmäisiä päätöksiä, niin seuraamukset tulevat olemaan myös äärimmäisen hankalia. Ja siksi yritämme löytää parhaan mahdollisimman tien mennä eteenpäin, jotta voimme saada aikaan tasapainon kalavarojen kestävyyden ja sosiotaloudellisten vaikutusten välillä joita uudistuksella tulee olemaan, mutta haluan tehdä tämän asian selväksi. Eihän toki ole niin, että meistä ympäristön suojelu on parempi asia kuin kalastajien suojeleminen. Me olemme huolissamme kalastajista, seuraavistakin kalastajien sukupolvesta. Siksi tarvitsemme uudistuksia, koska ollakseni täysin rehellinen, jos meillä ei ole kalavaroja, jos ei meressä ole kalaa, niin silloin Välimeren ja muidenkin merten kalastajat eivät voi harjoittaa ammattiaan. Joten, jotta voimme varmistaa sen, että meidän kalastajillamme ja kalateollisuudellamme on tulevaisuus, tarvitaan uudistusta. Tämä on varma asia. Ja hyviä ehdotuksia tullaan kuulemaan ja tulemme varmistamaan niiden avulla kalastajiemme elinkeinon. Näin me haluamme toimia kun ajatellaan kalastusvälineiden valikoivuutta, niin siihen liittyen sanoisin, että meidän osastomme ovat enemmän kuin halukkaita tutkimaan uusia kalastusvälineitä, innovaatioita, jotka liittyvät kalastusvälineiden valikoivuuteen ja uuden rahoitusjärjestelmämme puitteissa tulemme antamaan rahaa anteliaasti, voin sanoa näin, huolimatta tästä kriisistä, jotta voimme varmistaa sen, että nämä kalastusvälineet otetaan käyttöön. Joten pidän tervetulleena kaikkia kalateollisuuden aloitteita, jotta kalastusvälineiden ja verkkojen valikoituvuus parantuu. Yleisesti ottaen hyvä puhemies, haluaisin toistaa sen, että status quo ei ole mikään vaihtoehto. Se ei ole vaihtoehto varojen kestävyydelle, eikä kalastajien elinkeinolle, eikä myöskään rannikkoyhteisöjemme tulevaisuudelle. Siksi tarvitsemme uudistuksia. Kiitoksia kovasti, komissaari. Seuraava kysymys on Higginsin kysymys, ja se koskee hain evänpyynnin kieltämisehdotusta. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää jäsentä hänen kysymyksestään, koska näin saan mahdollisuuden tiedottaa teille hain evänpyynnistä. Evänpyynti on kielletty jo vuonna 2003 neuvoston asetuksen keinoin, eli EUn alukset tai mitkä, mitkä tahansa alukset, jotka seilaavat EUn merillä, eivät saa hain evää pyytää. Kuitenkin tämänhetkinen asetus mahdollistaa tämän ongelma tiettyjen olosuhteiden täyttyessä laivalla tapahtuvan evien poiston, samalla kun on pakollista se, että että ähm, haiden ruhot täytyy käsitellä tietyllä tavalla laivojen kansilla. Sen vuoksi meillä on ollut ongelmia hain evänpyynnissä. Eli olemme helmikuussa 2009 esittäneet ehdotuksen ja sen jälkeen olemme ryhtyneet moninkin toimiin. Me teemme myös yhteistyötä alueellisten järjestöjen kanssa, jotta voimme saada aikaan tehokkaita hallinnointi- Ähm, regiimejä kaikkein haavoittuvimpien hailajien osalta. Ongelma, jonka kohtaamme, kun pyrimme puuttumaan tähän tilanteeseen, on se, että meidän tulisi ensinnäkin aloittaa julkinen kuuleminen. Se onkin ollut käynnissä jonkin kuukauden. Ja konsultaatiodokumentissa esitetään kolme optiota, joista tällä hetkellä keskustelevat asiantuntijat maailmanlaajuisesti, jotta voidaan parantaa valvontaa ja varmistaa se, että sääntöjä noudatetaan. Monet tiedemiehet, kansalaisjärjestöt, kalastajat, suuri yleisö, monet ovat lähettäneet meille kommenttejaan, monet sidosryhmät. Joten haluaisin vakuuttaa teille, että otan tämän haiden suojelukysymyksen vakavasti ja siksi olen pyytänyt osastoja, osastoani tutkimaan kaikkia niitä kannanottoja, joita olemme ottaneet vastaan. Sen jälkeen tulemme laatimaan vaikutusten arvion, joka, kuten tiedätte, ähm, on tarpeen, jotta voidaan muuttaa asetusta. Minun tarkoitukseni on saada, aik- saada hyväksytyttyä äh, lainsäädäntö niin pian kuin mahdollisesti ja haluaisin kertoa teille että olen tehnyt tästä asiasta painopisteen, jotta emme menettäisi aikaa. Haluaisin myös sanoa, että komissio on ryhtynyt useisiin toimiin voidakseen varmistaa haiden kestävän hallinnoinnin muiltakin osin kuin haiden evänpyynnin osalta. Meillä on toimintasuunnitelma, sen jälkeen olemme ryhtyneet monin toimiin, olemme estäneet monien hailajien metsäst- kalastamiseen EUn vesillä. Ja pyrimme tällä tavalla tukemaan syvänmeren hailajeja. Haluan korostaa tätä. Me viime vuonna ehdotimme kestävää tieteelliseen näyttöön perustuvan haikiintiön. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä mutta loppujen lopuksi menestyimme tässä ja tänäkin vuonna meillä on tämä ehdotus voimassa. Kiitoksia. Nyt Higgins saa puheenvuoron, sen jälkeen Crowley ja sitten Davis. Higgins. Yeah, thank you, President. Kiitoksia puhemies, kiitän komission jäsentä. Niin, on aivan barbaarimaista, että evät otetaan pois. Haista se on barbaarista epäinnosta toimintaa. Jos ne palautetaan meren ne kuolevat. Tämä käytäntö pitäisi ehdottomasti kieltää. Ja vaikkakin komissio viittasi 2003 asetukseen, se ei kyllä vain toimi. Minä kyllä ymmärrän, että tämä on varsin vaikea asia hoitaa. Meidän pitää saada aikaan asetus, joka kieltää tällaisen toiminnan kokonaan, mutta nyt kun puhumme, me puhumme siitä, että tietyt lajit kuolevat sukupu- sukupuuttoon. Luvut puhuvat puolestaan. on ervetty 2009 tämän, evät ovat valtava osuus haikaupasta. Se on varsin kannattava kauppa. Tämä kuitenkin pitäisi barbaisen toiminnan kieltää ja meidän täytyy kieltää se kunnolla lopullisesti ja meidän pitäisi toimia johtajana näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia, Crowley. Thank you very much, Madam President. And like Kiitoksia, puhemies. Kiittäisin komissaari hänen vastauksestaan, koska 2003 hain eväpyynti kiellettiin. Analogian mukaisesti meillä on myös tilanne, joka liittyy makrilleihin EU-ssa e tällä hetkellä. On olemassa sopimus EU-tasolla ja EUn talousalueella, että vähennettäisiin makrillin pyyntiä ja silti näemme, että sekä Färsaaret että Islanti kummatkin kasvat valtavia määriä. Tämä vaikuttaa suoraan Euroopan kalastuslaivastojen kannattavuuteen, joten mihin toimiin voidaan ryhtyä näiden maiden kohdalla? Yes. Davis. Niin, näyttää siltä, että leijonat katoavat Afrikasta ja hait meriiltämme. Ähm, olen iloinen siitä, mitä komissaari pyrkii tekemään, mutta tässä on kyse markkinavetoisesta ähm, alasta. Aasiassa on kova kysyntä äh, haineville ja niillä ansaitsee myös rahaa. Ainoa keino varmistaa se, että voimme valvoa sitä, mitä tapahtuu, on varmistaa se, että eväät nostetaan maihin niin, että ne ovat kiinni hain ruhossa. Kiitos. Komissaari. I can agree with the... Voin olla samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa siitä, että vaikkakin kielto on olemassa, me emme voi olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Tästä olen samaa mieltä teidän kanssanne ja me tiedämme, mikä, to, mikä on totuus ja tiedämme, kuinka tämä toimii ja tiedämme, että takana, tämän keskustelun takaa löytyy varsin kannattava ala, mutta meidän pitää kuitenkin toimia oikeassa puitteissa. Mä johdonmukaisesti selitän. Ongelma syntyy siitä, että nyt ala voi viedä satamaan evät ja sit evät toisaalle ja sitten taas sitten hain ruhoinkin muualle. Evät ovat siis arvokkaampia, niin kuin voitte kuvitella, johtuen kysynnästä erityisesti Aasiassa. Ja sitten taas ruhot viedään jonnekin muualle, joten valvonta on todella vaikeaa. Tämän takia näin juuri tapahtuu. Ja tämä meillä on ollut mielessäkin. Sen takia me aloitimme tämän konsultaatioprosessin, koska me haluaisimme löytää ratkaisun tähän erittäin vaikeaan tilanteeseen. No, nyt voin sanoa teille sen verran, että me aiomme tehdä kunnianhimoisen ehdotuksen. Vuoden loppuun mennessä toivottavasti saamme uuden juridisen välineen hain eväpyynnistä, joka sitten saa aikaan myös konkreettisia tuloksia. Ja me tulemme sääntelemään tätä tilannetta niin, että se järjestyy lopullisesti. Mitä tulee tähän analogiaan, kun viitattiin makrillitilanteeseen, voin sanoa sen verran, että tässä EU on tehnyt parhaansa ja haluaisin sanoa, että jäsenvaltiot ovat olleet varsin yhteistyökykyisiä ja meidän kalastajamme, meidän kalastusalamme on joutunut tekemään moninaisia uhrauksia, jotta voidaan varmistaa kalakantojen kestävyys. Siksi meitä todellakin järkyttää, kun Islanti ja Färsaaret yksipuolisesti lisäsivät omia kiintiöitään autonomisista. Tällaista emme voi mitenkään hyväksyä. Emme yksinkertaisesti voi sitä hyväksyä. Nyt me komissiossa minunlaisuudessani teemme työtä herra de Fyhtin kanssa, joka on vastuussa kauppakysymyksistä, ja tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksen, minkälaista juridista välinettä voitaisiin käyttää tällaisia tapauksia vastaan. Meillä on jo joitakin asioita käsissämme, mutta oikeudelliset välineet, jotka käytössämme nyt ovat, liittyvät vain tuoreeseen kalaan, tuoreeseen makreliin, ei makrilituotteisiin. Ja erityisesti kalaöljy, kalajauho ovat näitä tuotteita, joihin Islanti ja pääsaaret erikoistuvat. Ja niiden vienti perustuu tähän. Meidän pitää olla tässä protektiivisia ja minun täytyy sanoa, että komissio aikoo tehdä parhaansa, jotta voimme varmistaa sen, että seuraavalla kalastuskaudella voimme suojella kalakantojen kestävyyttä. Kiitos. Kiitoksia komissaari. Nyt varapuheenjohtaja Kratsan kysymys, joka koskee uutta Välimeren meristrategiaa. Komissaari, heti kun olette valmis, niin voitte jatkaa. Haluaisin kiittää Kratsaa hänen kysymyksestään, koska näin saamme mahdollisuuden palata keskustelemaan hankalasta tilanteesta Välimeren alueella. Haluaisin kertoa parlamentille, että komissio on hiljan hyväksynyt tiedonannon, joka koskee demokratiaa ja tulevaa vaurautta koskevaa kumppanuutta. Tässä tiedonannossa esitetään useita ehdotuksia, joiden tarkoitus on puuttua tämän alueen kohtaamiin haasteisiin. Meidän täytyy muistaa, että äh, tämä on erittäin äh, vakava tämä tilanne, joka on viime aikoina tullut esiin. Haluaisin sanoa, puhemies, että me komissiossa olemme erittäin tyytyväisiä nähdessämme eh, sen, että komission aloite on hyväksytty yleisesti ottaen. Tiedonanto otettiin vastaan hyvin myönteisellä tavalla. Kaikki jäsenvaltiot ottivat sen vastaan ja myös parlamentti toivottavasti. Joten haluaisin kertoa teille muutamista toimista, joihin olemme ryhtyneet toistaiseksi tähän saakka, jotka liittyvät siihen tavoitteeseen, että saataisiin aikaan uusi Välimeren meristrategia. Ensinnäkin haluaisin puhua integroidusta meripolitiikasta. Me olemme jo perustaneet työryhmän, joka käsittelee integroitua meripolitiikkaa. Siinä ovat mukana kaikki Välimeren maat, rannikkomaat. Me pyrimme tekemään tästä sellaisen foorumin, jossa voidaan käsitellä kaikkea Välimeren meristrategiaan liittyvää. Ja tämän aloitteen puitteissa meillä on jo ensimmäinen teknisen avun hanke. Se hyväksyttiin EMPin, siis Euroopan naapuruuspolitiikka-instrumentin puitteissa. Kyse on siis integroidusta meripolitiikasta Välimeren alueelle. Haluaisin kertoa teille myös aloitteesta, jonka hiljan esitin olen aloittanut yhteisen yhteistyöhankkeen Välimerellä yhdessä kansainvälisen ähm, merijärjestön ja Euroopan investointipankin kanssa. Toivon, että tämä aloite tulee kantamaan hedelmää. Todellakin lasken tämän aloitteen varaan. Ja me tulemme määrittämään tavoitteita meri, koulutuksen, työpaikkojen ja kasvun osalta. Koulutus on erittäin tärkeää. Ähm, tulemme järjestämään toimintaa myös, joka liittyy integroituun merialueiden valvontaan. Privaattisektori tulee olemaan tässä mukana, koska kun puhutaan meriasioista, niin yksityissektorin mukanaolo on äärimmäisen tärkeää. Samanaikaisesti komissio aikoo tulee tukemaan sellaisen foorumin äh, järjestämistä, jossa kaikki Välimeren rannikkovaltiot ovat mukana, ja tulemme myös parantamaan kalastuksen valvontaa koulutuksen, työpajojen ja yhteisen valvonnan kautta. Tulemme tekemään yhteistyötä äh, Välimeren organisaatioiden kanssa. Mitä tulee ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, komissio tekee tällä hetkellä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan äh, merialueiden hyvä ympäristöstatus alueellisella tasolla EU ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä Barcelonan yleissopimuksen pohjalta Välimeren kumppanimaiden kanssa, jotta voimme torjua saastumista kaikilla unionin merillä. Mitä tulee maahanmuuttoongelmiin ja alueen ongelmiin, komissio on sitoutunut tukemaan niitä EUn naapurimaita – ja niitä EU-maita, joihin muuttovirta kohdistuu, ja pyrimme myös antamaan rahallista apua. Me pyrimme tällä hetkellä yksilöimään hätäavustuslähteitä muun muassa ulkoraja rajaa koskevan rahaston osalta. Mitä tulee rajojen, ulkorajojemme valvomiseen, komissio on jatkuvasti tekemisissä Frontexin kanssa, joka vuonna 2011 lanserasi yhteishankkeen, jonka tarkoitus on, siis kyse on Hermes 2011 hankkeesta, jonka tarkoitus on valvoa aluetta. Ja aiomme myös laatia riskien arvion siitä, missä määrin tämä poliittinen tilanne saattaa olla omiaan avittamaan krimin, rikollis- ja terroriverkostoja. Kiitoksia. Nyt Kratsa saa esittää lisäkysymyksen. Monet kiitokset, rouva komissaari, monet kiitokset myöskin siitä, että käsittelitte niitä toimenpiteitä, joihin komissio on ryhtynyt. Ja kiitos siitä, että sanoitte, että haluatte vielä jotain muutakin tehdä. Nyt haluan esittää konkreettisen kysymyksen. Miten arvioitte niitä suunnitelmia, joita jo on? Esimerkiksi energiasuunnitelmat Välimeren alueella energian aikansaaminen ja mikä on meripolitiikan tuleva arvo ja mitä lisäarvoa ajattelette tästä uudesta, saatavan tästä uudesta politiikasta, jota kuvasit? Minulla on toinenkin lisäkysymys Lavialta ja halu, halusiko vielä kolmaskin henkilö esittää kysymyksen? Did, yes, okay, well... Selvä. Ensin Lavia ja sitten Veikol. Signor commissario, nel quadro della nuova politica... Komission jäsen, osana uutta Välimeren kalastuspolitiikkaa ja tässä kontekstissa, jota juuri kuvasitte, viittaan Välimeren eteläisen rannan maiden syvään kriisiin. Oletteko te sitä mieltä, että rajat ylittävä yhteistyö kuuluisi kohesiopolitiikkaan ja näin voitaisiin vaikuttaa ongelman ratkaisuun. Oletteko sitä mieltä, että löydettäisiin yhteisiä ratkaisuja ja näin Välimeren kalakannat voisivat toipua ja samoin ala itse toipuisi? Eh, jaz bi rad postavil komisarki, ki se nanaša... Minulla on kysymys rouva komission jäsenelle. Se liittyy siihen, että monet Euroopan jäsenvaltiot yrittävät muuttaa kalastusalan ongelmansa maahan, jota juuri ei ole olemassakaan, puhun läntisestä Saharasta. Komissio on saanut neuvotteluvaltuutuksen alkaa neuvottelut Marokon kanssa kalastusopimuksesta Ja nyt mietinkin, minkälaisia takeita meillä on siitä, että varat, joita saamme sopimuksen perusteella todellakin hyödyttävät Länsi-Saharankin kansalaisia, eivätkä vain täytä eurooppalaisten kalastajien tarpeita. Kiitoksia. Thank you. I would like... Kiitoksia. Olen samaa mieltä Ruokaratsan kanssa siitä, että todellakin mahdollisuus saastuminen, joka johtuu energian siirrosta välimerellä, tämä on tässä on taloudella suuri riski, koska niin kuin ymmärrätte, välimeri on varsin suljettu merialue eikä se voi kestää tällaista taakkaa saastumisen mahdollisuudesta, mitä nyt aiomme tehdä, on olla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja haluaisin sanoa Rova Kratsalle, että komissaari Potocnik ja minä itse vierailimme, vierailimme Kreikassa ensi viikolla ja yritämme puhua myös tästä Välimeren saastumisriskistä. Haluaisin myös kertoa teille, että Välimeren maat voisivat myös paremmin ennakoida ja havaita pilaantumista, joka on peräisin laivoista, jos ne käyttäisivät satelliittijärjestelmiä, kuten esimerkiksi Safe Sinet tai Clean Sinet. Meillä on nämä järjestelmät käytössä ja nyt me haluammekin rohkaista jäsenvaltioitamme Välimeren ympärillä, jotta osallistuvat näihin järjestelmiin, koska näin voitaisiin estää saastumista, joka johtuu laivoista. Ja halusin sanoa, että me tulemme kannustamaan ei vain omia jäsenvaltioitamme, vaan myös naapureitamme keskustelun ja yhteistyön kautta, jotta tavoite toteutuu. Sitten alueellisesta yhteistyöstä. Haluaisin vastata kyllä. Aiomme ryhtyä jonkinlaisiin aloitteisiin tässä kysymyksessä ja meillä onkin moninaisia aloitteita yleis, kun yleisen kalatalouskomitean puitteissa, joka vastaa Välimeren alueesta. Ja nyt pyrimme saamaan aikaan uuden meristrategian Adrian ja Joonian meren alueella. Teemme työtä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa Adrian meren ja Joonian meren ympärillä viittaan Slovenian, Italian, Kreikkaan, mutta tarkoitan myös muita naapureita tällä alueella. Kroatia, Montenegro, Albania ja muut. Yritämme saada aikaan merellisen strategian ja yhteistyöohjelman tälle alueelle ja haluaisin korostaa, että tämä tulee olemaan todellinen tilaisu- tilaisuus kohesiorahastolle, niin kuin Arvon parlamentin jäsen jo huomautti. Lopuksi pienempi kommentti läntistä Saharasta. Voin sanoa teille, että kyllä me pohdimme kovastikin todellisten edunsaajien oikeutta hyötyä näistä varoista, jotka Marokko saa kalastussopimuksen pohjalta. Tämän takia olemme pyytäneet Marokon hallitusta antamaan meille tietoja, jotka liittyvät ei pelkästään sopimuksen yleiseen täytäntöönpanoon, vaan myös alueelliseen lähestymistapaan, joka liittyy sopimukseen. Ja haluamme tietoja myös siitä, miten varat on jaettu eri alueille Marokossa. Voinkin sanoa, että tulemme uudistamaan pöytäkirjaa siirtymäkaudeksi, joka on yksi vuosi, vain sen takia, että otamme selvää, voimmeko jatkaa näin vaiko emme. Tällä tavalla toimimme varsin varovaiselta pohjalta. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissaari, kiitoksia, että osallistuitte keskusteluun tänä iltana. Nyt menemme Keikan Quinnille esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäisen esittää edustaja Papen Nikolau, ja se koskee tutkijoiden koulutusta ja yliopistojen arviointia innovointia koskevan lippulaiva-aloitteen puitteissa. Joten komissari heti, kun, komissari heti kun olette valmis, voitte vastata. On the 3%. Meillä on tavoitteena kolmen prosentin tutkimus- ja innovaatio BKTstä. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy lisätä innovaatiota, jotta voimme vastata yhteiskunnan haasteisiin. Tulostalot osoittavat, että USA ja Kiina menevät kohta EUn edelle. Brasilia muun ottaa kiinni tämä kolmen prosentin tavoite myötä vaikuttaa kyllä tämän haaste, tähän haasteeseen vastaamiseen. Me pyrimme asettamaan kunnianhimoisia ja realistisia kansallisia tavoitteita, jotta saadaan enemmän tutkimus- ja innovaatioinvestointeja. Komissio ryhtyi viime viikolla kahdenvälisiin keskusteluihin jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltiot ovat nyt asettaneet itselleen omat ähm, tavoitteet. Ohjelmat tulisi viimeistellä huhtikuuhun mennessä. Komissio on myös tehnyt vuotuisen kasvututkimuksen. Ähm, sen mukaan tavoitteet ovat melko kunnianhimoisia ja realistisia. Ja mitä tulee kansallisten innovaatiopolitiikkojen tavoitteisiin, tulemme niitä arvioimaan, pyrimme yksilöimään pahimmat pullonkaulat ja katsomaan, missä kohtaa rahoituksellisia rajoitteita on. Jos me haluamme tämän kolmen prosentin tavoitteen saavuttaa, niin, ja jos me haluamme, että Euroopasta tulee innovatiivisempi, tarvitaan paljon ponnistuksia. Me tarvitsemme useita innovaatiotyöpaikkoja, jos me haluamme vuoteen 2020 mennessä saavuttaa tämän kolmen prosentin tavoitteen. Useita mutta paljon enemmän tutkijoita tarvitaan kuin mitä nyt on, koska monet jäävät myös eläkkeelle myös ähm, siis teollisuus- ja erinomaisuuskeskukset tulevat hyödyttämään yhteiskuntaa laajemminkin. Innovaatiounionin tulostaulu käyttää kansainvälisesti tunnustettuja mittatikkuja, jotta voimme katsoa, miten Euroopan unioni sijoittuu maailmassa. Yksi kriteeri on uusi, uusien tohtoriopiskelijoiden osuus väestöstä ja kansainväliseen tutkimukseen osallistuminen per miljoona ja myös julkaisujen lukumäärä on yksi kriteeri. USAssa ollaan koko ajan menossa eteenpäin. 37 prosenttia on luku, joka meitä huolettaa. Kun ajatellaan toteutettavuustutkimusta, niin komissio puoltaa sitä, että voimme niin olen pahoillani, mutta ei, ei teidän tarvitse lopettaa, mutta tulkeilla vain on vähän vaikeuksia pysyä vauhdissanne mukana. Voitteko puhua hitaammin? Olen pahoillani puhemies, näin tapahtuu aina. Öm, me odottelemme kesäkuun lukuisia tuloksia toteutettavuustutkimuksesta, mutta me peräänkuulutamme sellaista kansainvälistä rankkausta, jotta voimme sijoittaa korkeakoulujemme tas- koulutuksen tason verrattuna muihin meidän täytyy myös ottaa huomioon sellaiset alat kuin innovaatiot, koulutus, alueellinen sitoutuminen ja kansainvälistyminen. Koska tämä konsepti on niin monipuolinen, niin se mahdollistaa sen, että yliopistot, politiikot ja opiskelijat voivat itse korostaa omia, niitä indikaattoreita, jotka kiinnostavat heitä eniten ja asettaa itselleen räätälöidyn rankkausjärjestelmän. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Papa Nikolau. Kirja Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Rouva komissaari, monet kiitokset teidän vastauksestanne. Haluaisin muistuttaa kuitenkin siitä, että noin kahdeksan vuotta sitten, 2003, Lissabonin strategiaa suosite- suunniteltaessa sanoin ihan samaa. Silloin sanottiin, että meidän täytyy tukeutua innovaatioon ja tutkimukseen ja että siten kautta talous tulee kilpailukykyisemmäksi. No hyvä. Te olette nyt jo tietyn aikaa ollut komission jäsen ja nyt eh, voimme toivoa, että Eurooppa 2020 strategia eh, tulee järkevämmäksi eikä niin kuin aikaisemmin. Eh, Kiitoksia. Minulla ei ole mitään ongelmaa seurata kylläkään komissaaria. Mitä tulee opiskelulaitoksiimme. Oletko tyytyväinen siihen, että eurooppalaiset yliopistot voivat saavuttaa tavoitteensa ja pystyvät parantamaan parannus, paremmuusasemaa maailmanlaajuisesti ja onko meillä kykyä, onko meillä kykyä toimia yhteistyöstä vältetään päällekkäisyydet tutkimuksessa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Mikä nyt on erila, erilaista suhta siihen, mihin sitouduttiin Lissabonin yhteydessä? Mielestäni ensimmäinen asia on siinä, että innovaatiotutkimus ovat eurooppalaisen politiikan aivan ytimessä. Meillä on sitoumus ei vain komissiosta ja jäsenvaltiosta ja parlamentista, vaan sitoumus tulee myös Euroopan neuvostolta Meillä on erittäin vahvaa valvontaa käytössä ja sitä to- toteutetaan kurinalaisesti. Meillä on 34 sitoumusta, johon, jos, josta, jossa valvomme säännöllisesti, minkälaisia panoksia aikaa, mitä muutoksia tapahtuu, mikä kehityssuunta on ja mitä on toteutettu käytännössä. jos ei ole toteutettu, niin miksi ei? Joka vuosi toivottavasti saamme tällaisen innovaatiokonventin, jossa on mukana eri sidosryhmiä ja yhdessä pohdimme edellisen vuoden kehitystä joten tämä on erittäin tiukkaa kontrollia ja valvontaa ja todennäköisesti tässä olemme epäonnistuneet tai emme saavuttaneet sitä, mihin pyrimme Lissabonin, Lissabonin agendassa. Sitten on vuosittainen val- valvonta ja seuranta. Nyt saa, meillä on kansalliset uudistusohjelmat jäsenvaltiot selkeästi kertovat, minkälaisia tavoitteita niillä on ja miten ne toivovat saavuttaa tavoitteensa. Ja mielestäni tämä on askel eteenpäin, jota juuri tarvittiinkin. Mitä tulee sitten yliopistojen uudistamisessa, uudistamiseen, tämä on iso kysymys. Mielestäni tämä on edessä kaikissa jäsenvaltioissa EU-ssa. Ei riitä, että on yksi tai kaksi yliopistoa joissakin jäsenvaltioissa, jotka ovat aivan huipulla. Me meidän täytyy modernisoida kaikilla tasoilla yliopistojärjestelmämme EU-ssa ja meidän täytyy välttää sellainen päällekkäisyys, josta te puhuitte, missä jokainen yliopisto tähän mennessä on ehkä sitä mieltä, että heillä on kapasiteettia saada tällainen osaamiskeskus juuri omaan yliopistonsa joka ikisessä mm, se ei ole mahdollista saattaa suurta päällekkäisyyttä ja sitä juuri me välttää, mutta pitää muistaa, että komissiolla ei ole toimivaltuutta tällä alueella, joten mitä voimme tehdä ja mitä komissaari Vasiliu äh, tunnollisesti tekee. Hän nimittäin selittää jäsenvaltioille, että me emme voi jatkaa menneisyyden politiikoilla, meidän täytyy muuttua, meidän täytyy päättää, mitkä alueet tulevat olemaan niitä alueita, jo, joihin haluamme saada näitä osaamiskeskuksia ja suur, huippuosaamista. Ja meidän pitää saada todellinen uudistamisohjelma yliopistolle kaiken kaikkiaan kautta EUn. Kiitoksia kovasti. Nyt menemme eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Se koskee seitsemännen ohjelman hankkeiden vähäistä valvontaa ja korkeaa virheprosenttia. Komissaari, heti kun olette valmis, saatte vastata. Kiitoksia ja yritän muistaa, että tulkitkin tekevät työtä. Kun jos halutaan tehdä expost tilintarkastustoimintaa, niin edellytys sille on se, että meillä on riittävästi kustannusvaatimuksia ja kun ajatellaan seitsemännen puiteohjelman hankkeita vuosilta 2007-2013, niin ensimmäinen raportointikausi alkaa vasta puolitoista vuotta sen jälkeen, kun hanke aloitettiin. Ja sen vuoksi seitsemännen puiteohjelman hankkeiden hankkeita voidaan alkaa, tai voitiin alkaa arvioida vasta vuonna 2010. Ja on muistettava, että tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus sääntöjen mukaisuudesta, ja tämä koskee koko puiteohjelmaa. 31.12. mennessä komissio oli saanut päätökseen 345 hanketta, jotka kattoivat puiteohjelman seitsemän toimia. Ja samanaikaisesti nel, noin 4,8 miljoonaa euroa ja 8,8 miljoonaa euroa oli maksettu ja näistä siis tämä 4,4 olivat on vielä ongelmallisia toistaiseksi. Tutkimusohjelmia toimeenpannaan yleensä niin, että tukikelpoiset kustannukset tullaan korvaamaan – Riskiä kuitenkin äh, no, lisää se, että tiettyjen avunsaajien laskentamenettelyt ovat arveluttavia. Joskus näihin hankkeisiin otetaan mukaan myös henkilöstökuluja ja epäsuoria ähm, kuluja, jotka ovat siis tukikelvottomia oikeasti. Ja siksipä huhtikuussa 2010 komissio esitti tiedonannon, jossa estettiin mahdollisuuksia yksinkertaistaa tutkimusrahoitussääntöjä. Yksinkertaistaminen ja selventäminen, kun puhutaan säännöistä ja menettelyistä, on omia vähentämään virhemarginaalia ja parantamaan sitä, että kuluja käytetään säännönmukaisesti. Ja se myös avittaa tutkijien osallistumista puiteohjelmiin. Ja se avittaa myös meidän tavoitteidemme saavuttamista. Useista asioista oltiin yksimielisiä ja senpä vuoksi 24. tammikuuta komissio ryhtyi konkreettisiin yksinkertaistamistoimiin. Kiitoksia. Ja sitten Tsukalas. Monet kiitokset, rouva komission jäsen, tästä yksityiskohtaisesta vastauksesta. Minä voin kertaalleen vielä sanoa, että 0,42 prosenttia se on kokonaisuutena katsoen sellainen, että on aika epätäsmällisiä nämä luvut. Minä toivon, että yhtäkkiä ei päädytä 40 prosenttiin, kun pistekokeiden määrää lisätään. Toisaalta mm, kuitenkin valvontaa pitäisi yksinkertaistaa mm, ja kyseessä on se, että halutaan, että ohjelma etenee ja yksityiskohtaisia valvo- yksityiskohtaista valvontaa Tämä tuntuu vähän ristiriitaiselta, mutta myönteistä on se, että tuetaan tutkimusta ja me tiedämme, että Eurooppa voi edistää vain tutkimuksen edistämisen kautta. Kiitoksia. Yes, I think our aim... Niin, tavoitteena täytyy olla, että asiat tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti ajatellen sidosryhmiä, jotta varmistamme sen, että mikäli vain mahdollista, tuen saajat voivat suoraan käyttää normaalia henkilöstökuluja ja näin voidaan välttää se, että on tällainen rinnakkainen kirjanpitojärjestelmä, niin kuin tähän mennessä on ollut käytössä. Ja luonnollisesti tähän liittyy myös lisää monimutkaisuutta ja virheriski kasvaa. Lopuksi kaikkien pitää varmastikin hyväksyä, että tutkijat, tutkijoita ei kiinnosta se, että ovat mukana EU-varojen käytön väärinkäytöksissä he tekevät perustutkimusta ja sen pitäisi sitten johtaa hienoihin innovaatioihin, jollaista näemme muuallakin maailmassa, ei vain Euroopassa. Meidän pitäisi tehdä asiat mahdollisimman selkeiksi ja yksinkertaiseksi ajatellen sidosryhmiä. No, äh, Kiitoksia kovasti. Haluaisin todeta, että viimeinen kysymys, seuraava kysymys on viimeinen. Äh, Potocnik, siis tälle komissaarille. Ähm, Potocnik tuolla ja odottelee vuoroaan, eli Tikka osaa nyt esittää kysymyksen, mutta hänen kollegansa esittää sen hänen puolestaan. Se koskee pk osallistumista EUn tutkimus- ja innovointitoimintaan. Puhemies, komissio on sitoutunut helpottamaan äh, rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille, jotta ne voivat osallistua tutkimus- ja kehitysohjelmiin, ja näin voimme auttaa niitä saamaan tutkimuksen tulokset markkinoille. Tämä on prioriteettikysymys komissiolle, niin kuin tiedonannossa todettiin, koskien innovaatiounnistusta se hyväksyttiin lokakuussa viime vuonna. Small Business Act-asiakirja, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2008. Siinä mainitaan myös tästä. Ja sitten helmikuussa tänä vuonna kyseistä asiakirjaa uudistettiin. Tämä lisäksi vihreä kirja haasteista ja haasteista mahdollisuuksiin, yhteiset strategiset puitteet EUn innovaatiorahoitukselle identifioitiin avainkysymyksiä, jotka liittyvät innovaatiotutkimukseen tulevaisuudessa mukaan lukien joitakin erityiskysymyksiä siitä, miten paremmin vastataan pk tarpeisiin. Ja yleinen tavoite yhteisessä strategisessa puitteistossa on tehdä osallistuminen EU-ohjelmien yksinkertaisemmaksi ja houkuttelevammaksi erityisesti PK-yritysten kannalta. Tulevaisuudessa tärkeitä tärkeitä asioita ottaa huomioon ovat tällainen yksi ainoa tiedotuskohti, johon liittyy yhteinen verkkosivu, enemmän standardoituja sääntöjä, valtavirtaistettuja rahoitusvälineitä, jotka kattavat kaikki innovaation ketjuun kuuluvat osat, yksinkertaisia menettelytapoja, joilla varoja voidaan hakea ja saada. Vihreän kirjan konsultaation jälkeen komissio tulee esittämään lainsäädäntöehdotuksiaan yhteisiksi puitteiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Me olemme jo ottaneet seitsemän pu- puitelman kohdalla ryhtyneet erilaisiin toimiin, joilla erityisesti kohdennetaan toiminta PK-yrityksille, on myös koromerkittyjä budjettiosuuksia. Budjettiosuus PK-yrityksille tulee kasvamaan 14,3 prosentista 15 prosenttiin. Se on tavoitteena. PK-yritykset tarvitsevat tukea ja niiden täytyy helpommin päästä mukaan FP7 puiteohjelmaan tarvitaan kumppanuutta komission ja yli näin 600 yritysjärjestön kanssa, kuten teollisuuden kauppakamerit, äh, kauppakamerit innovaatiovirastot ja alueelliset kehitysvirastot ovat tällaisia kumppaneita. Tarkemmin perustaen, perustuen sovittuihin suuntaviivoihin tämä verkosto yhdessä ja yhteistyössä kansallisten yhteyspisteiden kanssa seitsemän puiteohjelman kohdalla avustavat pk-yrityksiä, lisäävät tie, kouluttavat, lisäävät mahdollisuutta osallistua ohjelmiin ottavat mukaan uusia pk-yrityksiä mukaan, etsivät kumppaneita, yhteistoiminta harjoitetaan ja ollaan my- pyritään myös suorittamaan konsultaatiot, jotta saadaan pk enemmän osallistumaan. Sitten sadat, monet sadat pk ovat pystyneet tekemään hakemuksiaan ja voivat tukea tätä verkostoa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaarille teidän vastauksistanne. E PK-yrityksillä on ollut ongelmia saada varoja. Joskus yhteisrahoitus ei ole riittävää tai byrokratia on liian raskasta. Onko komissiolla suunnitelmia laatia yksinkertaisempia sääntöjä joiden avulla pk-yritykset voisivat paremmin osallistua tutkimusohjelmiin. Aikooko komissio kohdentaa enemmän varoja, jotka koskisivat nimenomaan pk-yrityksiä? Komissaari. Three concrete measures. Kolme konkreettista tointa hyväksyttiin 24. tammikuuta tänä vuonna. Niillä oli e, välitön vaikutus EUn tutkimusvaroihin seitsemännessä puiteohjelmassa. Ja tämän alulla pyrittiin vastaamaan niihin huoliin, joita useat puiteohjelmiin osallistujat ovat esittäneet. Ensinnäkin haluttiin yksinkertaistaa sitä, kuinka kustannuksia lasketaan usein. myös e-, PK-yrityksille myönnetään uusia könttämaksuja ja komission eri osastoilla uudet työntekijät ovat tekemässä kovasti työtä, jotta johdonmukaisuuden puutetta eri osastojen välillä voitaisiin vähentää. Me olemme myös laatineet e-learning-foorumin, joka on kohdennettu pk-yrityksille. Se menee nettiin kaikkien saataville tänä vuonna. Ja pyrimme tällä tavalla parantamaan pk-yritysten pääsyä tutkimusohjelmiin. Ja me tulemme myös tarjoamaan ilmaista online-koulutusta ja kaikkein tärkeintä on tämä kommunikaatiofoorumi, jonka tarjoamme. Eli tällä tavalla pyrimme parantamaan pk-yritysten tilannetta ja myös yhteisten strategisten puitteiden puitteissa. Olen aivan varma siitä, että tulemme saamaan vielä parempiakin ajatu- ideoita siitä, mitä, miten voimme avittaa pk-yrityksiä. Kiitoksia kovasti komissaari siitä, että osallistutte keskusteluun tänä iltana. Seuraavan kysymyksen esittää edustaja Posselt ja kysymys esitetään Potocnikille. Se koskee ilmanlaadun hallintaa Saksan suurkaupungeissa. Joten heti kun olette valmis, hyvä komissaari. Madam Chair, uh, honorable members of the Puhemies, parlamentin jäsenet, herra Posselt. Ilmanlaatudirektiivi asettaa monenlaisia raja-arvoja eri saastuttaville aineille ja liittyy erilaisia aikarajoja. Sen lisäksi, että pyritään edistämään hyviä käytäntöjä, täytäntöönpanokomitean kokouksissa muun muassa komissio keskittyy, keskittyy toiminnassaan myös siihen, että se tarkistaa, onko noudatettu raja-arvoja, jotka direktiivi on asettanut, toteutuvatko ne käytännössä. Direktiivi edellyttää ollut voimassa vuosi 2006 ja se vaatii, että jäsenvaltiot toteuttavat ja täytäntöönpanevat kokonaisvaltaista strategiaa mukaan lukien ly- ly- pitkän ja lyhyen välin toimenpiteet. Toinen luokka on aivan erityisen tärkeä, kun tartutaan tilanteisiin, joihin liittyy riski, onnettomuusriski tai hi- hiukkasmäärät. Tarvitaan suunnitelmat heti, kun os- on ylitty tämä seetoraja. ja näihin tavoitteisiin pitää päästä aikarajoissa, vaikkakin on nämä suunnitelmat pitää välittää komissiolle kahden vuoden sisällä sen jälkeen, kun on ylitetty näitä rajoja, niin toimivalta ja vastuu siitä, minkälaisia toimintoja otetaan mukaan ilmanlaatutoimenpiteisiin, tämä kaikki kuuluu kuitenkin vain jäsenvaltiolle. Tämä on aivan toisuusperiaatteen mukaista ja siinä tunnustetaan se seikka, että kansalliset tai paikallisviranomaiset parhaimmin pystyvät tunnistamaan kaikkein parhaimmat toimenpiteet, jotka pystyvät korjaamaan ilmanlaatua ongelma-alueella. Komission tarkistukset keskittyvät pelkästään siihen, täyttyvätkö raja-arvot eikä puhuta niinkään siitä, miten tämä kaikki on saavutettu. Hiile- viimeaikaiset Saksan antamat tiedot vuodelta 2009 vahvistavat, että 70-80 ilmanlaatualueesta edelleenkin osoittaa, että hiukkasarvot ylittyvät. Su- suurin osa alueista sai lisäaikaa vuotta kesäkuun 11. päivään asti tänä vuonna, koska ne olivat laatineet ilmanlaatusuunnitelman, jossa oli selkeä aikataulu ja mainittiin toimenpiteet, millä osoitettiin, miten saavutetaan tavoitteet aikarajoissa. München on yksi näistä alueista. Aikaraja pidennettiin ja myönnettiin viranomaisille – siihen suuntaan otettiin mukaan myös lyhyen aikavälin toimia, jotka ovat tehokkaita, kun valvotaan toimintaa ja, ovat myös vält- ja myös on välttämättä keskeyttää toimintaa, joka ri- lisää riskiä siitä, että raja-arvot ylittyvät. Mitä tulee typenoksideihin, komissio odottaa, että samantyyppisiä ongelmia syntyy monissa muissakin jäsenvaltioissa. Ennen vuotta 2010 tapahtuneet ylitykset todennäköisesti jatkuvat vuoteen 2014 saakka, ne eivät kuitenkaan ole mikään rikkomus Euroopan lainsäädännön suhteen tällä hetkellä, mutta kuitenkin niidenkin täytyy alkaa laatia ilmanlaatusuunnitelmia. Jäsenvaltiot on aikaa tämän vuoden, vuoden syyskuulle välittää tietoja vuodesta 2010. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia Posselt. Danke, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen tästä hyvästä ja täsmällisestä vastauksesta. Kaksi lisäkysymystä. Ensinnäkin, selvittääkö komissio sen, että toimivatko yksittäiset jäsenvaltiot samojen kriteerien mukaan ja mittaavatko he yhtä ankarasti ja onko eroja ja onko sitten ehdotuksia näille kaupungeille siitä, miten ilmansaastumista voitaisiin vähentää? Kriteerit ovat samat kaikkien maiden kohdalla. On totta, että johtuen maantieteellisistä olosuhteista joskus kaupungit, kuten Milano e, Italiassa, niiden on vaikeampi päätyä, päästä samoihin tavoitteisiin kuin joillakin muiden kaupunkeihin. Mutta mielestäni on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kaikki EU-kansalaiset saavat takuun samanlaisista mahdollisuuksista suojeluun ja terveyteen. Ja tästä juuri on kysymys. Luonnollisesti, jos on erityisiä kysymyksiä, jotka ovat paikallisia tai alueellisia luonteelta, niin silloin kiinnitämme siihen huomiota, otamme sen huomioon ja yritämme hoitaa silloin asian yhteistyössä viranomaisten kanssa ja pyrimme löytämään oikean ratkaisun. Aina pyrimme löytämään ratkaisun. Haluamme auttaa tässä rajoittamistoiminnassa tavallaan. Sitten toinen kysymys. Yleensä emme anna mitään erityistä suositusta millekään yksittäiselle kaupungille tai alueelle, koska me yksinkertaisesti uskomme, että paikallisviranomaiset paljon paremmin tuntevat tilanteen kuin me konsanaan. Ja me kyllä tarkistamme sitten, onko, ovatko säännöt täyttyneet, mutta tietysti yleensä standardoitu lähestymistapa, joka antaa hyviä tuloksia, on yleensä tällainen sekoitus erilaisia, to- erilaisia toimenpiteitä. Jotkut ovat vähän enemmän lyhyen aikavälin toimenpiteitä, jotkut taas rakenteellisempia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissaari. Seuraavan kysymyksen esittää Karen Kaadenbach. Hänen paikallaan on Atsen tänään ja se koskee biologista monimuotoisuutta koskeva EUn strategiakomissaari. Thank you. Kiitoksia. Arvon jäsenet. Komissio tällä hetkellä viimeistelee uutta biologista monimuotoisuutta koskevaa strategiaa. Sen tarkoitus on vähentää monimuotoisuutta pyrimme hyväksymään tämän strategian toukokuun alussa. Koska luonnos on edelleenkin komissiossa sisäisellä kierroksella, en voi vielä antaa teille yksityiskohtaista tietoa sen sisällöstä. Voin kuitenkin vakuuttaa, että se vastaa sekä neuvoston asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen että niihin globaaleihin sitoumuksiin, joita EU viime lokakuussa allekirjoitti biologiseen monimuotoisuuteen liittyen. Strategiaa kehitellään kuuden alatavoitteen ympärillä. Keskitytään niihin syihin, jotka aiheuttavat biodiversiteetin menetystä. Luonnon suojelu, vihreä infrastruktuuri, maatalous- ja metsänhoito, kalastus, in, uudet lajit – ja EUn myötävaikuttaminen globaaliin luonnon monimuotoisuuteen. Strategia tulee hyötymään EUn olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta mukaan luettuna riittävästi rahoitettu Natura 2000-alueen toteuttaminen. Tulemme myös ottamaan huomioon uudistukset yhteisessä maatalous- politiikassa, kalastuspolitiikassa ja innovaatiopolitiikassa. Katsomme, miten ne voivat myötä vaikuttaa tähän tavoitteeseen. 2020 tavoitteissa asetetaan biodiversiteetin menettämiseen ja ekosysteemien rappeutumisen pysäyttäminen. Voin vakuuttaa teille, että tämä strategia tulee sisältämään sellaisia toimia, joiden tarkoitus on saavuttaa nämä tavoitteet. Tarkoitus on muun muassa parantaa tai nopeuttaa lintu- ja elinolodirektiivin täytäntöönpanoa ja ta- eurooppalaisittain tärkeiden elinalueiden ja lajien ö, suojelua, suojelun täytyy panostaa. Kun ajatellaan ympäristölainsäädäntöä yleisemmin, komissio aikoo laatia uuden tiedonannon aiheesta myöhemmin tänä vuonna. Tavoitteena ei ole korvata olemassa olevia relevantteja tiedonantoja, vaan rakentaa niiden päälle, öö, keskittyä siihen tietämykseen, joka on koko tämän ympäristöakiin öö, ytimenä. Ja tulemme myös esittämään mahdollisia optioita, joiden avulla voidaan öö, parantaa sekä EU-tason että kansallisia valvontajärjestelmiä tarkastusjärjestelmiä. On muistettava, että EUn puitteet, jotka koskevat ympäristötarkastuksia, siihen on tehty jo parannuksia viime vuosina. Muun muassa kun, siinä vaiheessa, kun hyväksyttiin minimikriteerit, jotka koskevat jäsenvaltioiden tutkimuksia, meillä on myös useita alakohtaisia ja ympäristölainsäädäntöjä. Tiedonantoa edelleenkin valmistellaan ja sen tasan tarkkaa sisältöä ei ole vielä lyöty lukkoon. Me tulemme järjestämään sidosryhmien konsultaation mukaan luettuna EPn sen asianmukaisten valiokuntien kautta niin, että jäsenet voivat ilmaista ovat kantansa ja antaa meille panosta. Kiitoksia ja ennen kuin esitetään lisäkysymyksiä, niin haluan tehdä tiettäväksi sen, että seuraava kys- että Suansin esittämä kysymys tulee olemaan illan viimeinen. Eh, Kiitoksia puhemies. Kiitän komissaari yksityiskohtaisista vastauksista. Odotamme voimaksi nähdä uuden bio biologisen monimuotoisuuden strategian parlamentilla tietysti on monia ajatuksia aiheesta. Me tulemme käsittelemään kysymystä. Sitten kun puhumme Nagojasta ja tästä strategiasta, haluaisin tietää, miten olemme pystyneet täytäntöönpanemaan nagoja päätöksiä ja erityisesti pöytäkirjojen kohdalla, minkälaista edistystä on saatu aikaa, minkälaisia aikarajoja meillä on, onko edistystä ollenkaan tapahtunut nagoja tavoitteessa on erityismainintoja. Ja sitten otitte esille, että pyydetään suojelemaan biologista monimuotoista erityisen välineen kautta, mutta parlamentti on myös pyytänyt, että su- suojeltaisiin luonnonvaraisia alueita ja tarvitsemme enemmän tiedonantoja Natura 2000-alueesta. Mitä aiotte tehdä tässä kysymyksessä? Kiitoksia. Sitten vielä lisäkysymys Posseltilta. herra komissaari, haluaisin kysyä, että keskityttekö te tässä aiheessa kovasti luonnonsuojeluun ja villieläinten ja kasvien suojelun vai huolehditteko myöskin kaikista niistä kotieläimistä ja hyötykasvoista, jotka myöskin ovat uhanalaisia? And I now have a further supplementary from Mr. Sitten vielä yksi lisäkysymys Gerbandilta. Well, um, thank you, Chair. Um... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin sanoa, että kun puhumme biodiversiteetistä, niin yksi kysymys, joka on hyvin kiireinen, on se, että tietyt jäsenvaltiot omani muun muassa yrittävät saada EUlta alempia tavoitteita, jotka liittyvät luontoa koskevaan lainsäädäntöön. Ja haluaisin nyt komissiolta, komissiolta kysyä, onko hän samaa mieltä siitä, että voisimme pyrkiä alempiin tavoitteisiin, vai pitäisikö pitää kiinni tämänhetkisistä? Kiitoksia ja komissaari. Thank you. Kiitoksia kaikille kolmelle kysymykseen. teille. Mitä tulee Nagojaan, kuinka olemme edistyneet? Asiat edistyvät aika hyvin, mitään ongelmia ei ole. Piikkuongelmia on käännösten kohdalla, mutta itse asiassa olemme hyvin raiteilla. Ja nyt jo suunnittelemme sitä, miten olemme valmistella lainsäädäntöä jatkossa ja sitten voimme siirtyä ratifiointivaiheeseen. Siihen menee jonkin verran aikaa, mutta en ennakoi minkäänlaisia vakavia esteitä, mitä tulee merialueiden suojeltuihin alueihin. Tässä olemme todellakin vieläkin jäljessä. Me yritämme hoputtaa tässä kysymyksessä, mutta tietysti me olemme myös sitoutuneet Nakojan yhteydessä, että meidän pitää kyllä pyrkiä suurempaan Euroopassa. tämä johtuu myös Natura 2000 sitoumuksistamme sitten Natura 200 rahoitus ja yhteinen maatalouspolitiikka yritän tehdä parhaani, jotta tämä esitettäisiin erittäin hyvin ensimmäisessä pilarissa, mutta myös kolmannessa pilarissa. Ja biodiversiteetti saisi kunnollista huomiota tulevaisuuden yhteisessä maatalouspolitiikassa. Me olemme laatineet yhteisen kirjelmän komissio Cholos, Hedegaard ja minä, jonka olemme lähittäneet ympär- ympäristöministerineuvostolle ja tässä kirjassa me kirjassa osoitamme, että olemme tästä samaa mieltä ja haluamme kulkea tämän suuntaisesti. Sitten kysymys herra Poseltilta. Poseltilta. Koko Natura 2000 tarina, niin kuin siitä tässä muodossa on sovittu, se suojelee 18 prosenttia suurin piirtein e- EUn maa-alueesta. Nämä ovat Natura 2000 alueita. Sitten meillä on kaksi direktiiviä, lintudirektiivi ja toinen luontotyyppidirektiivi, jonka mukaisesti selkeästi on spesifioitu, miten ja mitä suojellaan milläkin tasolla ja niin edelleen. Tämä on aika laajaa lainsäädäntöä. Tässä ei käsitellä vain tiettyjä eri erityisiä uhanalaisia häviäviä lajeja, lajikkeita. Haluamme toimia niin, että me laajasti pystymme toteuttamaan suojelua, mutta fakta on, että monet lajit EU-alueella, jotka on identifioitu uhanalaisiksi, ovat aika kurjassa jamassa, joten parempaan kyllä pitäisi tosiaankin pystyä. Mitä tulee sitten kysymykseen tavoitteesta vastaus on aika helppo. Tässä vaiheessa meidän ei pitäisi keskittyä tavoitteiden alentamiseen, vaan pitäisi keskittyä pikemminkin Natura 2000 täytäntöönpanon kysymyksiin ja laatia näitä hallintosuunnitelmia ja varata tarpeeksi resursseja, joka ei tästä ei ole mitenkään helppo, viittaan talouteen, mutta tämä on kuitenkin rahoitusta, jolla varmistetaan tulevaisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys on äh, Chantisin kysymys koskee jätteiden käsittelyä Kreikassa heti kun olette valmis, komissaari. Uh, Kiitoksia puhemies. Niin tämä uusi puitedirektiivi on asettanut viisiportaisen eh, järjestelmän jätteiden eh, käsittelylle meidän täytyy kierrättää, käyttää uudestaan, ottaa talteen jätteitä, ottaa myös energiaa talteen ja kaatopaikat ovat viimeinen vaihtoehto. Jos poiketaan tästä hierarkiasta järjestelmästä, niin mahdollista se kyllä on, mutta ne jäsenvaltiot, jotka näin tekevät, niiden täytyy perustella se selkeästi. Joten jos jätteitä viedään kaatopaikalle, joka on siis viimeinen vaihtoehto, niin ja sitä pitää pitää kaikkein vähiten suotuisimpana jätteiden käsittelyoptiona. Kun ajatellaan lasia tai paperia, niin niiden puhtaus on ö, ennakkoedellytys, jotta niitä voidaan käyttää uudestaan. Ja siksi tarvitaan kierrätettävien jätteiden eriytettyä keräämistä. Se on kaikkein paras jätteiden keruukeino. Jäte puitedirektiivin mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy vuoteen 2015 mennessä järjestää erillinen keräys paperille, metallille, muoville ja lasille. Joustoa tietysti löytyy. Jäsenvaltiot voivat joustavasti sopeuttaa keruujärjestelmiään mm, erityisesti silloin, kun saatavilla on sofistikoituja jätteiden käsittelyteknologioita. Joka tapauksessa kaikkein helpoin tapa lajitella jätteitä on lajitella ne lähteellä kotitalouksissa. Kreikka. Kreikalla on pahoja ongelmia. Siellä on laittomia kaatopaikkoja ja tuomioistuin tuomitsi sen vuonna 2005, koska siellä on niin monia laittomia kaatopaikkoja. Tätä kysymystä ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, mutta joulukuussa 2010 Kreikan viranomaiset antoivat toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki laittomat kaatopaikat suljetaan tämän vuoden kesäkuuhun mennessä. Komissio on iloinen tästä suunnitelmasta äh, ja myös siitä päätöksestä, joka liittyy uusien kaatopaikkojen rakentamiseen. Kuitenkin on muistettava, että se on viimeinen, vihon viimeinen vaihtoehto niiden täytyy myös noudattaa EUn terveyslainsäädäntöä. Jos ta, tarkastelemme tällä hetkellä, noudattaako uusi, la, uusi kaatopaikka näitä säädöksiä. Komissio kehottaa Kreikan viranomaisia saattamaan päätökseen kaatopaikan rakentamisen niin, että se voi hyödyttää uusi, hyötyä uusista rahoista, rahoituksesta. Mutta Kreikan täytyy mennä vielä näiden pidemmälle kuin nämä toimet. Sen ei pidä pitää kaatopaikkoja ainoana vaihtoehtona. Mitä tulee viimeisimpiin Eurostatin tilastoihin, niin Kreikassa noin 82 prosenttia yhteen yhdyskuntajätteestä viedään kaatopaikalle, kun 38 prosenttia on muissa maissa keskiarvoa. Eli, ja kun puhutaan kierrätyssektorista, niin vain 17 prosenttia kunta- tai yhdyskuntajätteestä Kreikassa kierrätetään. Jätedirektiivin täytäntöönpano on prioriteetti sekä koko komissiolle että minulle. Me tulemme arvioimaan jäsenvaltioiden jätteiden Ähm, käsittelysuunnitelmia. Me odotamme Kreikalta parempaa jätteiden käsittelysuunnitelmaa ja me valvomme myös sitä, kuinka Kreikka toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja missä määrin se sulkee kaikki laittomat kaatopaikkansa. Äh, valvomme myös EUn varojen käyttöä, jotta voimme varmistaa sen, että kaikki ne hankkeet, joita rahoitetaan, täyttävät meidän jätelainsäädäntömme vaatimukset. Kreikan tapauksessa on olennaista vähentää kaatopaikkojen lukumäärää ja parantaa kierrätystä. Asianmukaista jätteiden jätehuoltoa täytyy pitää mahdollisuutena, koska se on omiaan luomaan työpaikkoja ja liiketoimintaa. Sillä voidaan myös ö, saavuttaa muita parhaiden käytänteiden tavoitteita. Ja lopuksi voin vielä mainita, parlamentaarikolle, että huomenna lennän Kreikkaan. Olen siellä kaksi päivää vierailulla ja tulemme keskustelemaan siellä myös jätteiden käsittelystä. Kiitoksia ja kysymyksen esittäjä. Monet kiitokset, rouva puhemies. Tämä komissaarin viimeinen sanoma antaa tiettyä toivoa. Eli te lähdette huomenna Kreikkaan komission jäsen ja varmasti Atenan ympäristöä ympäristön myöskin tutustumassa, koska siellä käydään riitaa kansalaisten ja poliisin välillä. Kyseessä on nimittäin se, että sinne siellä nyt todellakin ollaan rakentamassa kaatopaikkoja. Ja tämä on pahin ratkaisu, tämä kaatopaikka. Mutta mitä varten hyväksytään ympäristön tutkimuksia? jotka johtavat siihen, että jätteet viedään luontoon. Tämä on todellakin skandaali ympäristön kannalta. Teidän täytyy huolehtia siitä, että tämä taloudellinen skandaali saatetaan päätökseen. Euroopan unionin täytyy toimia, muuten ongelmaa ei saada ratkaista. Teidän täytyy välittömästi toimia. Tämä ei ole niin teoreettinen asia kuin juuri esititte. Kiitoksia. Commissioner, so there's an additional... Komissaari, saitte vielä uuden kutsun. Uh, I'm going to the place. Niin, tulen vieraamaan Atenan lähiympäristössä ja ensimmäisenä päivänä keskustelen kolmen parlamentin valiokunnan kanssa ja varmasti tämä kysymys tulee myös esille. Olen tietoinen tästä ja olen tietoinen myös asian vakavuudesta. Ehkä voin kertoa teille, minkä takia itse asiassa puolellamme sitä ja jopa yhteisrahoitamme jotakin kaatopaikkahanketta, vaikkakin uskomme, että tämä on kaikkein vähiten paras vaihtoehto jätehuollossa. Kaikkein tärkein asia on tietenkin eh, kansanterveys ja ympäristövaikutukset, joten meidän pitää olla varmoja, että tätä suojellaan kaikin keinoin, siksi onkin tärkeää, että me yritämme löytää parhaat mahdolliset vaihtoehdot, mutta joskus yksinkertaisesti on pakko edetä askel askelelta Silloin kun joku maa vakavissaan aloittaa mm, erotellun jätekerun ja pyrkii suureen kierrättävyysasteeseen ja vähäiseen kaatopaikkojen määrään, niin kyllä tämä etelee nopeasti. Siis laittelu, jos se toimii hyvin, silloin voidaan edetä varsin nopeastikin, mutta joskus ikävä kyllä. Kaatopaikat vieläkin ovat ainoa vaihtoehto, ja jos me huomioon, ottaa huomioon kansanterveyden, niin meidän pitää sitten vain näin toimia. Kiitoksia kovasti komissaarille. Ne kysymykset, joihin ei vastattu tänään, niihin vastataan kirjallisesti. Kyselytunti loppuu. Ja jatkamme kello 21.